teeman edustajille, hyvät naiset ja herrat, tämä keskustelu on nyt päättynyt. Nyt on vuorossa seuraava kohteesityslistalla, joka on eh, komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasia- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma eh, Syyrian tilanteesta. Herra Mavrojanis, eh, puheenjohtajamaan puolesta, olkaa hyvä. Myös Ruvastonin nimissä, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minulla on ilo esitellä teille EUn kanta ja viimeisimmät toimet Syyriassa korkean edustajan komission varapuhemiehen Ashtonin puolesta. Syyrian tilanne huolettaa Euroopan unionia edelleenkin paljon. Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet ja uhrien lukumäärä on saavuttanut jo suorastaan mielikuvitukselliset määrät. Riskit myös siviilien kannalta ovat todellisia ja tällä hetkellä on jo merkkejä siitä, että tällainen ö, ryhmittymien konflikti on ö, mahdollista. Jos konflikti militarisoituu, niin sillä tulisi olla vakavia vaikutuksia ei vain syyrialaisille, vaan koko alueelle. Vastauksena EU on lisännyt toimiaan Syyriassa. Tarkoitus on pikaisesti saada aikaan piste väkivaltaisuuksille ja tulisi saada aikaan ratkaisu, joka mahdollistaisi sen, että Syyriassa poliittinen, rauhanomainen poliittinen siirtymä saattaisi toteutua. Tämä viikko on erityisen kiireinen meille Tällä hetkellä kansainvälisellä tasolla on pyritty toimimaan, jotta voitaisiin vahvistamaan kansainvälisen yhteisön vastausta Syyrian konfliktiin. Juuri näin varapuhemies äh, Ashton myös totesi tässä parlamentissa viime kuussa. Tarvitsemme edistymissuunnitelman, jotta voimme tukea Kofi Annan ja voimme vahvistaa kansainvälistä painostusta ja voimme toimia vankemmalla tavalla. Tulisi myös pyytää YK turvallisuusneuvoston toimia ja Kiinan ja Venäjän tulisi olla mukana tässä ponnistuksessa. Kathy Ashton osallistui kokoukseen, siis Geneven Syyrian toimintaryhmän kokouksen lauantaina, jonka kutsui Kolkofi Kuten tiedätte, osallistujat YK, Arabimaiden liiga, EU, Kiina, Venäjä, Ranska, UK, USA, Irak, Kuwait sopivat periaatteista ja suuntaviivoista Syyrian johtoisesta siirtymäajasta, joka sisältää muun muassa siirtymäajan hallituksen, jolla olisi täysivaltaiset täytäntöönpano toimivallat. Siinä saattaisi olla tämänhetkisen hallituksen jäseniä keskinäisen sopimuksen perusteella. Toimintaryhmä toisti myös sen täyden tuen Kofi Annanille ja hänen kuuden, kuuden kohdan suunnitelmalleen, samoin kuin USAn tarkkailumissiolle Syyriassa. On tärkeää, että näille, lähetys, näille toimille annetaan uutta pö, pökköä pesään. On myös sitouduttu estämään konfliktin militarisoituminen entisestään. Tällä hetkellä on mahdollisuus Syyria-johtoiselle siirtymäajalle ja Kofi Annanilla on mandaatti viedä tätä asiaa eteenpäin, vaikka se täytäntöönpano onkin suuri haaste. Meidän täytyy päästä eteenpäin ja kollektiivisesti täytyy varmistaa se, että näihin toimiin todella ryhdytään ja niitä jatketaan. Euroopan unioni on sitoutunut tekemään kaikkensa voidakseen auttaa tässä prosessissa. Geneven ryhmän jälkeen Syyrian ystävät-ryhmä tulee kokoontumaan Pariisissa. Kokouksessa tulee olemaan noin sadan maan edustajia ja me toivomme, että Syyrian ystävät kokouksessa voidaan vahvistaa toimintaryhmän päätöksiä. Ne haasteet, joita meillä nyt on, kun haluamme näitä äh, periaatteita täytäntöönpanna, liittyvät siihen, että äh, meidän täytyy käydä vuoropuhelua Syyrian hallituksen kanssa tavalla, jonka myös oppositio hyväksyy. Ähm, oppositio on aika hanakasti äh, torjunut tällaista neuvottelutoimintaa, mutta meidän täytyy löytää poliittinen ratkaisu, vaikka sen aikaansaaminen on vaikeaa. Täytäntöönpano edellyttää myös johdonmukaisen edustavan opposition läsnäolon Kairossa, jonka Arabiliikan liikan maat organisoivat jokin aika sitten, ja jossa myös Euroopan unioni osallistui. Tässä Kairon kokouksessa otettiin yksi uusi askel kohti tilannetta, jossa eri ryhmät voitaisiin tuoda yhteen. Meidän täytyy todella silloin, että tämä kuilu opposition välillä, niiden välillä, jotka ovat Syyrian sisällä ja niiden, jotka ovat Syyrian ulkopuolella. Sen lisäksi, että korkeaedustaja Ashton toimii, niin myös EU jatkaa eri ryhmien edustajien tapaamista. Hiljan se on tukenut muun muassa op- oppositiota, jonka syyrialaiset ähm, syyrialaisten järjestämää seminaaria, joka järjestettiin Brysselissä. Ja tässä seminaarissa nähtiin useita opposition hahmoja, jotka keskustelivat siirtymäajan prosessista. Tarkoitus on äh, viedä eteenpäin demokraattisia periaatteita, sosiaalisia ja taloudellisia asioita ja lopuksi, mutta ei vähemmäisenä, vähemmistöjen oikeuksia. Nämä ovat sellaisia asioita, joihin te Euroopan parlamentin jäsenet olette kiinnittäneet huomiomme usean otteeseen. Läsnäoleiden viesti oli se, että Syyria kuuluu kaikille syyrialaisille. Osallistaminen ja vähemmistöjen kunnioittaminen on, ovat oleellisia asioita. Toinen EUn rahoittama seminaari järjestetään Kairossa heinäkuun puolessa välissä. Nämä opposition seminaarit pyrkivät myötävaikuttamaan poliittiseen prosessiin. Tarkoitus on varmistaa se, että oppositiokin voi olla edustava. Tämän prosessin myötä Euroopan unioni jatkaa Syyrian, Syyriajohtoisen vuoropuhelun auttamista, avittamista. Samanaikaisesti se toivoo, että YK on turvallisuusneuvosto toimii johdonmukaisesti jatkossakin. Täytyy lähteä siitä, että äh, verilöydyt ja väkivaltaisuus eivät voi jatkua. Se, sitä ei voida hyväksyä. Ja ne, jotka ovat vastuussa rikoksista tämänhetkisen konfliktin äh, aikana, heidät täytyy saattaa tilille teoistaan. Euroopan unionin vastaus ei rajoitu diplomatiaan ja poliittiseen sitoutumiseen kaikilla tasoilla. Euroopan unioni tulee jatkossakin kiihdyttämään muun muassa tai lisäämään sanktioita, kun painostus jatkuu. Sanktioiden tarkoitus on painostaa Syyrian hallitusta niin, että, se, että, että sen toimilla olisi pienin mahdollinen vaikutus Syyrian kansalaisiin. 25. kesäkuuta ulkoministerit päättivät jatkaa sanktioita ja meidän täytyy nyt tavoittaa kumppaneitamme, jotta voimme varmistaa tehokkaan täytäntöönpanon ja jotta voimme lisätä kansainvälistä painostusta myös Syyrian ystävät kokouksessa. Euroopan unioni on lisännyt avusta eri, eri ihmisoikeusaktivistien ja ryhmien avustamistaan 8.6 Euroopan unioni hyväksyy 23 miljoonan euron apupaketin syyrialaisten ja syyrialaisten pakolaisten auttamiseksi naapurimaissa alueilla, jotka, joille syyrialaisia pakolaisia on tulvinut. Ihmisoikeuskysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä meille Euroopan unionissa ja niin EU kuin YKkin vahtii tilannetta tarkkaan. Toistaiseksi EU on myöntänyt yli 44,6 miljoonaa euroa humanitaaristen tarpeiden tyydyttämiseen niin Syyrian sisällä kuin naapurimaissakin. Ja lopuksi Euroopan unioni tukee YK tarkkailumatkaa tehtävää kahdella 8,2 miljoonalla eurolla. Rahat, on, rahat käytetään, jotta voidaan rahoittaa 25 ää, hanketta on, halutaan muun muassa ilma-ambulanssikapasiteettia parantaa. Tarkoitus on myös auttaa dialogia, jossa Syyria olisi johtoasemassa ja joka saattaisi johtaa poliittiseen ratkaisuun. Voin vakuuttaa teille, hyvät parlamentin jäsenet, että Euroopan unioni tulee jatkamaan kaikkensa tekemistä, jotta se voi tukea syyrialaisia näiden taistossa rauhan puolesta pyrimme helpottamaan rauhanomaista siirtymäprosessia. Kiitos. Kiitoksia herra Mavrojannis. Nyt on vuodessa poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja De Kaiser. Kauanko minulla on aikaa? Kaksiko minuuttia? Kiitos. Merci, Kiitoksia, puhemies. On selvää, että me tuemme Euroopan unionin politiikkaa, jota vie eteenpäin erityisesti Rova Ashton. Mutta nyt yritetään pohtia, että mitä me voimme vielä tehdä, koska mehän tiedämme, että tässä on kyse korkean tason politiikasta, kaikki ovat keskustelleet äh, erilaisissa piireissä, mutta mitä me voimme vielä tehdä? Äh, kolme viikkoa sitten sitten tapasin syyrialaisen opposition edustajan. Hän oli ollut pidätettynä useita vuosia. Hänet oli pidätetty poliittisen toiminnan vuoksi ja tämä ei ollut ensimmäinen vangitsemistapaus. Minä olen tutustunut vankilaolosuhteisiin, jotka ovat järkyttävät – Muun muassa itsemurhat ovat aika yleisiä. Minä en olisi koskaan voinut kuvitella elämässäni, että olisin nähnyt tällaisen päivän Syyriassa. Kun ajatellaan, minkälaista väkivaltaa ja verilöilyä siellä tapahtuu, olisi erittäin tärkeää, että Syyrian ihmisillä olisi vielä toivoa, mutta mitä me voimme tehdä? Minulla on tässä silmieni edessä Human Rights Watchin raportti, Amnesty Internationalin raportti. Tästä voidaan nähdä, minkälaista rikollisuutta ihmis, ihmisyyttä vastaan syrjässä tapahtuu. Minä en usko, edes uskalla välttämättä lukea näitä asioita. Ja tätä on tapahtunut jo pitkään. Meidän täytyy valmistautua tulevaisuuteen. Meidän täytyy kuunnella todistajan lausuntoja ja meidän täytyy... kiitoksia kollega. Seuraavaksi kollega Schaake, kaksi minuuttia. No, no, no. no es tut mir... Olen pahoillani. Olen pahoillani, kollega, mutta teillä oli vain kaksi minuuttia ja aloitimme katsoa, katsoa kelloa. Kellon katsominen alkoi silloin, kun te aloititte puheenne. Olen pahoillani, Schaake. It's been six weeks. Kiitos puhemies. Nyt on kuusi viikkoa siitä, kun Hulan joukkomurhan videot päätyvät internettiin. Murrettuja lapsia katsottiin asiaksi, joka ärsytti kaikkein monia, mutta myöskin sanottiin, että ei koskaan uudestaan. Nämä sanat kuitenkin kuuluttavat erillä tyhjiltä. Kaikki tämä jatkuu. Kysymys on sodasta nyt syrjän väestöä vastaan. Vallanpitäjät ovat edelleenkin valmiita maksamaan korkeimman ihmiset ovat kuitenkin valmiita maksamaan korkeamman hinnan mielestuksista vapauden ja ihmisarvon puolesta mm. katsovat, että mieluummin kuolevat hallituksen joukkojen uhreina kuin kidutuksen jälkeen verenvuotoon. Meidän pitää vain välittää väestölle viestiä, että me emme unohda heitä, mutta mitä merkitsee vastuu suojelemisesta tässä vaiheessa? Valitettavasti ratkaisut Syyriassa eivät ole helppoja. Uusi Syyrian toimintaryhmä määritteli askeleet, joilla voidaan toteuttaa Kofianin kuuden vaiheen ohjelma ja turvallisuusneuvoston päätöshän pitää syntymään pikaisesti, mutta tämä ei kuitenkaan pidä harhauttaa meitä. Joka tapauksessa pidämme tärkeänä sitä, että Turkki Syyrian selkeään provokaatioon vastasi hyvin varo, varautuneesti. Kaksi lentäjää menetti henkensä. Pidän hyvänä, että Kiina ja Venäjä ovat mukana toimintaryhmässä, mutta samaan aikaan voimme nähdä, että tähän asti he ovat ajaneet intressejään olleet piittamatta ihmiselämistä. EU-ssa ennen kaikkea Kyproksen puheenjohtajakauden aikana meidän, meillä on valtava vastuu. Meidän pitäisi käydä avoimia selvityksiä siitä, miten venäläinen alus, jossa oli aseita, pääsi Syyrian satamaan poikettuaan kyproslaiseen satamaan, jossa se tunnustettiin. Tämä parlamentti on pyytänyt Catherine Ashtonia tekemään sitä selkeän selvityksen, mitään vakuutukselle saatu. EUn sanktiot ovat paperia, jos niitä ei panetella toimia, se ei auta Syyrian ihmisiä. Kiitoksia kollega. Schaaken jälkeen puhuu kaksi minuuttia edustaja Flotre. Kiitoksia Shaake puhui erittäin tärkeästä asiasta, joka liittyy myös neuvoston puheenjohtajavaltion vastuualoihin. Hän varmasti vastaa. Tilanne kentällä on saavuttanut apokalyptisen suhteita. Siellä on väkivaltaa, jota ei voida kuvitella. Human Rights Watchin mukaan kiduttaminen on arkipäivästä ei voida kertakaikkiaan kestää eikä hyväksyä. Me olemme jo ehkäpä viikon ajan nähneet, kuinka uusia diploma- uusiin diplomaattisiin aloitteisiin on yritetty ryhtyä, jotta löydettäisiin ratkaisu. Se kokous, joka järjestettiin Genevessä, vaikka se ei ollutkaan tyydyttävää eikä se ollut kauhean suuri tuloksiltaan, niin se, on kuitenkin, se oli kuitenkin pieni askel mm. Ja sillä oli kaksi etua. Ensinnäkin tässä tilanteessa äh, ei voida lähteä siitä, ymmärretään, että ei voida lähteä siitä, että jos ajatellaan, että ratkaisu on lähellä, niin ei se väkivaltaa vähennä kentällä. Ja siksi saattaa käydä niinkin, että tämä kokous ja seuraavat kokoukset mahdollistavat sen, että, että pikkuhiljaa ollaan halukkaampia saman aikaan ratkaisu. Tällaiset hetket ovat äärimmäisen tärkeitä ja toivon, että tällä tavalla myös Syyrian oppositio saa rohkeutta viime viikon Arabiliikan kokouksesta se, että äh, Venäjäkin jo oli halukas vähän keskustelemaan, niin avaa mm, ikkunan pienille paremmalle näkymälle. Ja viime viikolla Pariisissa äh, Syyrian ystävät järjestivät niin, niin ikään kokouksen, mikä on mm, toivottavasti tuo jotain tulo, tulosta. Kiitoksia kollega Flotri. Seuraavaksi minuutin verran kollega Van Orden. Kiitoksia tämän soron inhimilliset kustannukset ovat vain nousemassa, Syyrian kansa kärsii. Aivan lyhyesti puuttuisin, puhuin näistä alueellisen turvallisuuden osalta laajemmista vaikutuksista. Ja Syyrian on ollut lähellä Iranin hallintoa, se on tukenut terroristijärjestöjä, jotka toimivat muualla, se on edistänyt terrorismia muissa maissa. Äskettäin Hamas siirsi päävajansa Damaskokseen ja sitten ante, Turkkien vastainen PKK on siirtynyt Syyrian alueelle. Syyria on ollut pitkälti Hisbollahin logistinen keskus ja muiden terroristijärjestöjen keskuksen. Tämä pitää Syyrian oppositio on läheisessä suhteessa Israelin kanssa ja tämä sekä Turkki että Israel ovat äh, strategisesti kiinnostuneita äh, Syyrian mahdollisiin muutoksiin sen suhteen, että se ei ole enää äh, terroristien tyyssiä, joka antaisi sitten mahdollisesti tukea niille joukoille. Ja tässä on kysymys Assadin väkivaltaisen hallinnon lopettamisesta. Kiitoksia Van, van Odens. Valitettavasti kokeillakaan Angurakis ei ole tullut paikalla, paikalle näin ollen seuraavaksi kollega Skota, minu, puolitoista minuuttia, kollega Skotta, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Kuten jo todettiin, niin minäkin haluan ilmaista huoleni tästä konfliktista, jossa ihmishenkiä on menetetty. Poliittinen ratkaisu on ainoa mahdollinen ratkaisu, sellainen ratkaisu, jonka myös molemmat osapuolet voivat hyväksyä ja Euroopan täytyy toimia tältä pohjalta. Islamilainen ekstremismi on asia, jota täytyy pyrkiä lieventämään ja vastustamaan. Toivon, että Eurooppa toimineen pystyy samaan aikaan parempia tuloksia, jotta voidaan Ähm, estää niin siviili- kuin sotilaidenkin kuolemia jatkossa. Kiitos. Kiitoksia kollega Scotta. Seuraavaksi toisin kuin äh, listalla sanotaan, niin kollega Brock puhuu nyt. Anteeksi. No, we have to apologize. Anteeksi. Puhemies, kiitos siitä, että saitoitte tehdä tämän vaihdon koska minun täytyy olla ryhmäkokouksessa. Muutama kommentti. Minusta ulkoministerien työ, se mitä he viime viikolla tekivät, on hyvin merkittävää, samoin myöskin Euroopan neuvoston johtopäätökset. Mutta se osoittaa myös sen, että Syyrian ystävien konferenssi näytti, miten rikkinäinen oppositio on. Tämä on yksi pääongelma. Meidän ei tarvitse keskustella siitä, mitä me mieltä olemme Assadista, että Assad pitää saada pois, että väkivallan, jota hän harjoittaa omaa väkeään kansansa vastaan, ei ole hyväksyttävää. Mutta ratkaisevaa on, että oppositio ei pysty sovimaan yhteisestä oikeusvaltioon perustuvaa demokraattisesta kannasta, jossa eri vähemmistöillä, uskonnollisilla, etnisillä vähemmistöillä, koska vähemmistöt edelleenkin pelkäävät, että kysymys on islamistisesta hallituksesta, jonka alaisena heidän asemansa muuttuu huonommaksi kuin nyt, ja tämä on yksi ydinongelmista. Meidän pitää katsoa, että tämä on myös kysymys, joka pitää arvioida pitäen pää selvänä, ja katsoa, mikä rooli Katarilla ja Saudi-Arabialla on, joska ne käyttävät salafistien ja islamistien tukemiseen tätä tilannetta, ja tämä saattaa olla suuri ongelma. Haluan myöskin ilmaista että tunnen suurta sympatiaa Turkin harjoittamaa työtä kohtaan. Turkin hallitus on paljon rasitteita kantaakseen, asia koskettaa heitä välit, välilliset, välittömästi. Ja se, että turkilainen koneammutinalaisen ei ole mitenkään hyväksyttävää. Turkki on kumppani tässä kysymyksessä, se on Naton jäsen ja meillä pitää osoittaa se solidaarisuutta. Mutta vielä kerran haluaisin vedota sen puolesta ja tiedän, että neuvoston puheenjohtaja ja tiedän, että korkea edustaja ovat sitä mieltä, että Assad, Assadin hallinto pitää saada päätökseen ja samaan aikaan on löydettävä ratkaisu, joka ei johda hallituksen täydelliseen jakautumiseen ja johda täyden kaaukseen, joten tähän kysymykseen pitääkin tämä paljon huomiota. Mutta se on mahdollista vain silloin, kun länsinen yhteisö on yhtä mieltä mutta niin, että tämä tapahtuu yhdessä Arabiliiton, Turkin ja muiden voimien kanssa emme saa jättää arabeja tässä vastuusta ulkopuolelle, että syntyy rauhanomainen ja oikeusvaltion perustuva ratkaisu, jossa vähemmistöllä on asemansa. Kiitoksia kollega Brock. Seuraavaksi kollega Hauvit minuutti. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Niin, neuvoston puheenjohtaja, te sanoitte, että ne, jotka ovat vastuussa rikoksista, heidät täytyy saattaa tilille. No miksi te ja teidän ministerinne, pääministerinne, poistitte viittauksen tukea kansainvälistä ihmis, rikostuomioistuinta mm, viimeisimmän ulkoasiaministereiden neuvoston päätelmistä? Miksi te myös pitkään, että viitanneet tähän ihmisoikeusneuvoston kokoukseen Genevessä. Onko niin, että te ette tuekaan tällaista viittausta? Me olemme lukeneet Human Rights Watchin raportin, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti sähköiskuista, seksuaalisesta väkivallasta, kynsien repimisestä irti ja rautalangalla hakkaamisesta ja muusta. Mm, esimerkiksi yksi henkilö, häneltä evättiin mahdollisuus nukkua kahdeksan päivän. Hän sanoi, että hänen aivonsa lakkasivat toimimasta. Hän, hän halusi vain kirkua, hänen piti mennä sairaalaan, mutta vahdit vain nauroivat hänelle. Miksi te ette tue viittausta tähän rikosoikeustuomioistuimeen? Kiitoksia, Hovet. Seuraavaksi Salafrakos, Minuutti. Kiitoksia puhemies. Kehitys Syyriassa on sellainen, että siinä on yhä enemmän väkivaltaa ja pommituksia Homsissa ja muissa kaupungeissa. Monet ihmiset e, elävät, ovat menettäneet henkensä. 4000 ihmistä on jo menettänyt jatkuvasti konflikteja sattuu, jotka ovat luonteeltaan uskonnollisia ja muitakin. Samanaikaisesti ilmapiiri Turkin vastaisella rajalla on yhä jännittyneempi ja siellä saattaa puhjetakin jotain, haluttua tai sitten ei. Ja jos luetaan strategiasta, niin ymmärretään, miksi Turkki tukee Syyrian oppositiota ja miksi siellä monet opposition edustajat ovat löytäneet toimipaikan ja tästähän ministerikin jo puhui, kristityt alueella tuntevat olonsa epävarmaksi ja kansainvälisen diplomatian rintamat ovat kovettuneet. Moskova kieltäytyy Syyrian ystävien huippukokouksesta. Kansainvälinen kriisi on edessämme. Meidän täytyy tehdä jotain. Kiitoksia kollega Savrakos. Seuraavaksi kollega Angurakis, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin kiittää anteeksi. Me tuomitsemme Euroopan neuvoston päätökset Syyristä ja Iranista, koska tämä merkitsee sitä, että EU, Yhdysvallat ja NATO harjoittavat imperialistista puuttumista asioihin. Ja tämä on myöskin ajatellen selkeitä konflikteja tuomittavat. Ja tässä on usea kapitalistisia voimia, niin kuin Venäjä, Kiina ja Intia, jotka ovat myöskin mukana. EU, Yhdysvalt ja NATO, niissä voimat ovat vahvistuneet. Nyt, nyt on lähetetty aluksia, suunnitellaan mahdollisia lentokieltoalueita ja tämä sillä verukkeella, että suojeltaisiin aseistautumattomia. Tätä on käytetty muissakin yhteyksissä jo. EU, NATO ja USA ovat puuttumassa Syyrian sisäisiin asioihin, on väärää tietoa, tilannetta käytetään hyväksi. Kehitys Syyriassa on verrattavissa tilanteeseen Afganistanin, Libyaan ja Irakiin. Me tuomitsemme nämä ratkaisut atlanttinen solidaarisuus Turkin kanssa on se, mitä tässä nyt otetaan esille. Ja samaan aikaan kuitenkin se vahvistettuja sanktioita EU uhkaa sotilaisella asiaan puuttumisella, jos Syyrian hallituksen kaatamissuunnitelmat onnistu. Nyt heinäkuun alussa on siis päätöksiä, jotka liittyvät kauppasaatoon, joka koskee maailmaa, ja Sillä on tietysti tiettyjä seurauksia, jotka vaikuttavat myöskin kansantilanteeseen. Meidän täytyy toimia EU-neuvoston päätöksiä vastaan. Kiitoksia kollega Anguragis. Seuraavaksi minuutin verran El Karadui. Minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat nämä julmuudet Syyriassa eivät lopu ja kansainvälinen yhteisö katsoo ilman, katsoo vain kaukaa. Genevessä ensi viikolla, onnistuneen Genevessä ensi viikolla edellyttää sitä, että hallitusten edustajat ja oppositioiden edustajat ovat yhteistyössä, mutta koska muuten vaihtoehtona on verinen kansalaissota. Nämä julistukset ovat edelleenkin ilman sitoumuksia. Meidän täytyy löytää mahdollisuus saada hallitus ja oppositio saman pöydän ääreen. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Rock sanoi, että ennakkoehto onnistumiselle on, että oppositio puhuu yhdellä äänellä, että niillä on yksityinen visio, sellainen visio, joka koskee Syyrian tulevaisuutta ja myös ne, jotka nekin voisivat rauhoittua silloin, joilla on epäilyjä tämän hallinnon tukemisesta tai ei. Ja pyytäisinkin, että jatkamme painostusta, jotta voidaan tehdä oikeita työtä oikeaan suuntaan. Kiitoksia kollega Elkan Rui. Sitten minuutti. Kollega Kretu. Kiitoksia puhemies. Hyvä ministeri, Syyrian tilanne jatkuu huolimatta siitä, että kansainvälisiin ponnistuksiin on ryhdytty, jotta voitaisiin löytää neuvoteltu ratkaisu sen jälkeen, kun Turkin lentokone tippui, tilanne on pahentunut, viattomat ihmiset kuolevat joka päivä sellaisten verilöylyjen seurauksena, joita ei voida käsittää. Syyrialaiset vain haluaisivat elää demokratiassa. Se, että aseita tuodaan maahan, tekee tilanteen vielä vaarallisemmaksi, puhumattakaan kristittyjen tilanteesta Kiinan ja Venäjän äh, kanta on kategorinen. Ne eivät hyväksy mitään sellaista, joka muistuttaisikaan poliittisen regiimin muutosta. Ja täytyy muistaa, että meidänkin vastuullamme on äh, uhreja suojella. On erittäin hyvä, että Euroopan unioni toimii johdonmukaisesti löytääkseen rauhanomaisen ratkaisun. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme neuvotella, neuvottelun keinoin saman aikaan ratkaisun. Kiitoksia kollega Kretu. Sitten minuutti. Rouva kollega Romero Lopes, minuutti. Kiitos puhemies. Yksi asia Kofiananin suunnitelmassa on armeijan vetäytyminen Tietysti sotilainen linja on se linja, jota tällä hetkellä seurataan kaikissa maissa, pyritään välttämään sotaa. On selvää, että täytyy tehdä työtä, jotta oppositio olisi yhtenäinen täällä parlamentissa. On ollut Euroopan kansallisneuvoston puheenjohtaja, joka on puhunut yhtenäisyyden välttämättömyydestä, mutta on tärkeää, että Euroopan unioni painostaa siihen, että aseita ei välitä maahan, että tämä todellakin toteutuu. Eurooppa neuvoston edustajat kysyi, miten tehdään tämän eteen, miten pyritään täyttämään tämä kieto, miten se suunnitelmia tässä osassa on. Onko totta, että venäläiset alukset saattoivat viedä aseita maahan? Tämä on hyvin tärkeää että tässä aiheessa, tässä kysymyksessä voimme olla varmoja siitä, että armeija todellakaan ei palaisi takaisin kasarmeihinsa, mutta se ei saisi aseita. Kiitoksia kollega Romero Lopez. Sitten vuorossa sekä gi menettely ja ensimmäiseksi kollega Sonic saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puhemies me olemme kaikki järkyttyneitä siitä, mitä Syyriassa tapahtuu. Uskoisin, että avain ö, uusien verilöylyjen estämiseksi on se, että YK on turvallisuusneuvosto tekee päätöksen ryhtyä toimiin. Siksi täytyy tehdä selväksi se, että Täytyy sanoa selvästi se, että tämänhetkinen pattitilanne johtuu siitä, että Kiina, tulkikorva, niin Kiina on estänyt toimintaa ja sen vuoksi Euroopan unionin täytyy painostaa tilannetta. Me emme saa myöskään unohtaa sitä, että kyllä Moskovallakin on roolinsa verilöylyn lopettamiseksi. Tällä hetkellä mitään ei tehdä. Venäjän ulkoministeri vain teeskentelee tekevänsä jotain ja ryhtyvänsä jonkinlaisiin toimiin. Vain kansainväliseen painostuksen avulla niin, että painostetaan Moskovaa toimimaan. Vain sillä tavalla päästään kriisistä pois. Kiitoksia kollega Sonik. Seuraavaksi kollega Sarnes. Même si nous pouvons avoir chacune vaikka me voimme tietysti pohtia sitä, kuinka mahdollista tämä kysymys on ratkaista diplomaattisesti ja poliittisesti, vaikka voimme epäillä sitä, meidän täytyy tehdä kaikkemme. Ja on erittäin tärkeää, että Geneven sopimusta voidaan soveltaa. Meidän täytyy tukea Syyrian oppositiota, meidän täytyy toimia, jotta voimme vastata humanitaariseen kriisiin. Meidän täytyy selvittää kaikki se, mitä Syyriassa tapahtuu ja äh, kun kansalaisjärjestöt ovat, äh, tehän olette kaikki äh, lukeneet näin, raportin, joka, joka liittyy, joka koskee kidutusta, niin kuten kansalaisjärjestötkin ovat pyrkineet toimimaan, niin meidän täytyy myös tehdä kaikkemme ja meidän täytyy tukea turvallisuusneuvoston toimia. Meidän täytyy tuomita rikokset ihmisoikeuksia vastaan, vaikka tekisimme sen sitten viime hetkellä. Vielen Kiitoksia kollega Desarne. Seuraavaksi kollega Tanok, minuutti. Puhemies, Syyrian oppositiojohtajat ovat nyt sanoneet, että 50 000 ihmistä on menettänyt henkensä tässä konfliktissa, joka on kestänyt puolitoista vuotta. Ja loikkaukset armeijasta osoittavat sitä, että hallituksen tuki vähenee. Jopa joskus alaviitti komponentti on ennustettu näissä loikatoissa. On islamittaiset komponentti ja maalistuneen opposition täytyy nyt luoda yhtenäinen rintama Baathin, Baath-sosialistista hallitusta ja sen tähän on mitä vastaan. Tässä on selkeästi ollut sisällissota. EUn korkean täytyy tukea sopimusta, joka saatiin aikaan Genevessä, jotta saadaan aikaan siirtymävaiheen kansallisen yhtenäisen hallitus, johon ei kuulu herra Assad, joka avaa tietä demokraattiselle vaalille. Annanin suunnitelma voi osoittautua menestyksekkääksi. Ja tässä haluaisin myös kiittää Turkkia, joka huolehtii pakolaisista ja lähetän osanottoni lentäjien perheille, niille lentäjille, jotka Syyrian ilmatorjuntajärjestelmä ampui alas. Meidän tehdä kaikkemme, jotta tämä hirvittävä hallitus saadaan pois Damaskoksesta. Kollega Tanok, hyväksyttekö kollega Hauvitilta välikysymyksen? Otatteko vastaan? Kollega Hauvit. Hauvit. Kiitoksia puhemies. Tiedän, että kollega esitti lausuntonsa vilpittömästi, mutta haluaisin kysyä, miksi hänen puolueensa johtama hallitus ei liittynyt siihen tekstiin, jonka ovat allekirjoittaneet monet muut maat jotta tehtäisiin viittaus ihmisoikeustuomioistuimeen. Tällä tavalla on luotu tyhjiö, joka mahdollistaa intensiivisen väkivallan. Miksi Britannia ei liittynyt tähän asiakirjaan? Howard knows full well. Howard tietää varan hyvin, että minä en puhu tässä Britannian hallituksen nimissä. Kysymys on koalitiohallituksesta, enkä minä ole vastuussa Britannian ulkoministerin tai pääministerin toimista. Voin vain sanoa, että olisin iloinen, jos presidentti Assad vietäisiin kansainvälisen rikostumistumien eteen, mutta voisi olla mahdollista saada kenties hänet todellakin tavoin pois virasta, sillä jos hän tietää, että hänet viedään rikostumistumien, hän sa- saattaa pyrkiä pysymään vallassa ja saada aikaan lisää vedenvuodatosta, mutta minä en tiedä, ehkä tämä on syy, että Britannian tavoinkaan pääsy Assadille jokin ulkotie päästä pois Damaskosta ja mennä maanpakoon. Kiitoksia kollega Tsenok. Sitten kollega Belder. Kiitos puhemies. Haluan eh, esittää neuvoston puheenjohtajalle oikeastaan eh, Ashtonin edustajalle kaksi kysymystä. Sitä taustaa vasten, että mikä tilanne valitsee niin meidän pitäisi antaa tukemme. Meidän pitäisi saada aikaan rauhanomainen kansanliike ja sopu, joka tapahtuisi uskonnollisten ryhmien välille. Ja kyllähän Damaskoksen EU-edustusta eh, e voisi tehdä tässä jotakin. Ja aika, aikaisemmin olen keskustelussa pyytänyt tai kysynyt, josko EU tuntee Syyrian kristittyjen huonon tilanteen – Kuitenkin sadat kristit, kristityt ovat, ö, ovat ö, vankeina. Tämä koskee myös sunneja. Ja kun listaa lukee, siellä tapahtuu kidnappauksia, joista vaaditaan valtavia lunnasrahoja. Ja silloin kyllä ymmärtää, että tässä on kyseessä hyvin dramaattinen tilanne ja toivonkin, että EU tekee jotakin asian eteen. Eikä ole kysymys pelkästään siitä, että keskittyä ulkomaiseen oppositioon. Se ei enää riitä. Kiitoksia kollega Pelder. Sitten kollega Obermeier. Danke, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Joo, pitkään olemme kuulleet näitä kauhukertomuksia tapoista ja mitään äh, ratkaisuja ei ole näköpiirissä. Humanitaarinen apu on tärkeä ja niin se on hyödyllinen, mutta se ei kuitenkaan ratkaista tätä ongelmaa. Mutta hallinto on ongelma ja radikaalit islamit voimat ovat eh, eh, ottaneet johdon tässä, eh, tässä hajanaisessa oppositiossa ja taustalla on myös Saudi-Arabia. Ei ole mikään sattuma, että oppositio eilisestä lähtien on tavannut muslimiveljeskunnan Egyptissä ja nyt syntyy pelko, että, että nyt syntyy pelko kristityn vähemmistön piirissä meidän pitää auttaa Syyrian kansaa ja, ja tämä ei ketenkään onnistu ilman, että, äh, että Venäjä on aktiivisesti mukana, mutta mutta varoita tällaista tykkiä panssaripolitiikasta, koska sillä ei ratkaista ongelmaa, koska kaos on jo riittävä Irakissa ja Libyassa. Kiitoksia kollega Obermeierista lopuksi. Ruva kollega Ojuland. Arvoisa puhemies. Minä haluaisin sanoa, että toimintaryhmän työn kokouksen tulos oli hyvä. Se tukee kofeinen suunnitelmaa. Katastrofaalinen sellaista, joka vaikuttaa koko alueeseen, ei ole vaihtoehto diplomatialle. Minä toivon, että kaikki toimintaryhmän jäsenet ponnistelevat toiminnan aikaansaamiseksi sodan taistelujen osapuolten pitää lopettaa väkivalta, että neuvottelut Syyrian kansan tulevaisuudesta voisivat käynnistyä. Syyrian oppositiopuolueilla täytyy olla keskinäinen ymmärrys ja vastuuntunne tunne Syyrian kantaa kohtaan, kansaa kohtaan, jotta voidaan käynnistää siirtymävaiheen hallituksen muodostaminen. Siksi rohkaisen korkea edustajaa ja vedän tärkeänä sitä, että kaikki Syyrian oppositioliikkeet edustavat eri uskonnollisia etnisiä ja, ja poliittisia suuntauksia vedetään mukaan neuvotteluihin, niitä saadaan aikaan kestävä sitä vaiheen hallitus. Kiitoksia kollega Julland. Ja lopuksi tämän keskustelun päätteeksi vielä kuulemme vielä herra Mavrojanisia. Thank you very much. Uh, Kiitos, herra puhemies. Monet puhujat viittasivat vähemmistöjen kunnioittamiseen, ennen kaikkea kristillisiin vähemmistöihin. Haluan vakuuttaa, että me tuemme kaikkia ryhmiä, jotka työskentelevät rauhan puolesta ja tarkkailemme läheisesti jonkin kunkin näistä ryhmistä tilannetta. Ja tietysti monet tämä merkitsee sitä, että on myöskin kristillisten yhteisöjen tilannetta hyvin läheisesti. Ei ole suinkaan mitään epäilystä siitä, etteikö ihmisoikeuksia rikottaisi Syyriassa. Mutta on myös totta, että viittaus kansainväliseen rikostuomioistuimeen, ja me kaikki tiedämme, miten tärkeä kansainvälinen on, se on kansainvälisen yhteisön saavutus. Ja tot, me, totta, että me uskomme tilivelvollisuuteen, mutta viittaus kansainvälisen rikostuomioistuimeen on sekä Genevessä että New Yorkissa luotaessa uutta päätöslauselmaa on ollut kysymys, joka on ollut keskustelun keskipisteessä ja on mietitty sitä, onko asianmukaista ja oikea-aikaista tehdä tällainen viittaus. Me yritämme kaikkea nyt saada uutta vauhtia Kofi Annanin toimintaan ja saada Venäjän ja Kiinan tukemaan uutta toimintaryhmää ja sen uutta tiekarttaa. Me olemme kaikki sopineet, että vältettäisiin tässä vaiheessa – Korostan tässä vaiheessa mitään kiistakysymyksiä, mutta meidän täytyy palata takaisin kysymykseen, joka liittyy kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Sitten haluan todeta, että me olemme kuunnelleet suurella mielenkiinnolla tätä hyvin tärkeää keskustelua yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon pääsihteerin kanssa, Vivon kanssa ja tulemme viemään viestit korkeudustaja Ashtonille. Odotamme mielenkiinnolla jatkokeskusteluja Syyrian tilanteesta tulevina viikkoina ja kuukausina, kun vaiheen, vaiheen prosessi käynnistyy. Me pidämme teidät ajantasalla EUn toimista tässä kysymyksessä. Toivomme myös, että kansainväliset toimet tulevat kantamaan hedelmään niin, että väkivalta vähen loppuu Syyriassa, että mahdollistuu rauhanomainen demokraattinen siirtymävaihe. Kiitän parlamentin jäseniä tuesta, kysymyksistä ja yksimielistänne. Teidän painoksenne, panoksenne vaikuttaa myös siihen, että aikaan EU-politiikkaa, joka vastaa Syyrian kriisiin pidämme tärkeänä sitä, että kaikki resurssitajoitukset käytetään mahdollisimman hyvin. Ja nyt, koska minulta kysyttiin kysymys, joka koski minua kansallisessa roolissani Kyproksen hallituksen edustajana kysymyksestä, joka liittyy sanktioihin ja ennen kaikkea alu, alukseen äh, sarjut. Haluaisin sanoa, kuten sanoin aiemmin, että nyt siis puhun kansallisessa roolissa, en korkeana edustajana, että Kypros kunnioittaa ja täysin panee toimiin asevientikielon, joka, vientikielon, joka koskee Syyriaa ja muita maita, joita tällaiset kielot koskevat. Pidämme tärkeänä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan toteuttaa asekierto. Kypros on valmis käynnistämään keskustelut asianmukaisilla foorumeilla jotta voidaan määrittää parhaat käytänteet. Ja tulee tähän alueeseen Chariot. Haluaisin muistuttaa seuraavasta. Kyproksen satamaviranomaiset olivat saaneet vakuutukset aluksen kapteenilta ja aluksen omistavalta yhtiöltä, että aluksen rahdin loppupäärämää oli Iskenderun Turkissa eikä Syyria. Sitten me tiedämme, mitä tapahtui. Tämän tapahtuman jälkeen sekä Kyproksen poliisi että tuliviranomaiset lähtivät uuden kiertokirjeen, jossa vakuutettiin, muistettiin kaikkia henkilöstöä, kaikkia laivavarustajia siitä, että on olemassa tiukkoja toimenpiteitä, sanktioita, jotka koskevat kolmansia maita, ennen kaikkea Syyriaa ja Irania. Tässä varoitettiin oikeudellisista seuraamuksista siinä tapauksessa, että ei noudata näitä määräyksiä. Kyproksen sataman viranomaiset ovat jo antaneet ohjeet asianajilleen käynnistää rikosoikeudellinen menettely kapteenia, sarjotaluksen kapteenia ja aluksen omistavaa yhtiötä vastaan. Kyproksen tasavalta painottaa täyttä sitoumustaan Euroopan unionin toimenpiteiden toimeenpanolle ja turvallisuusneuvoston sanktioimiselle, jotka koskevat kolmansia maita. Pysymme tarkkaavaisina valppaina, jotta voisimme panna täysin toimeen EUn asevientikielon, joka koskee Syyriaa ja muita totalitaarisia hallituksia. Ja tässä mielessä Kypros odottaa mielenkiinnolla rakentavaa yhteistyötä edelleen muiden EU-kumppaneiden kanssa jakamalla tietoa, kokemusta ja osaamista ja ilmaisee valmiutensa olla mukana kansainvälisissä toimissa, jotka liittyvät aseiden vienti, vientikielon ja aseiden viennin ja tekniikan estämiseen ja samalla kuin pyritään vakauttamaan ja saman aikaan kehitystä alueella.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 Kiitoksia, herra Mavrojanis, ja tämä keskustelu on päättynyt. Siitä muutama ilmoitusasia. EPP ja SNT ovat halunneet vaihtaa.